kaksia eikä yhtään enempää. Jos haluatte tehdä korjauksia äänestyslipukkeeseen, niin pyytäkää ääntelaskelta uusi lipuke ja sitten vanhat hävitetään. Ja kaikki muut tapaukset mitä töidään ja laittakaa äänenne kirjekuoriin. Äänestys alkaa. Okei, okay. okei. Okay. Uh, uh Mr. Kolik, Leichtfried, please. Herra Kolik, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitoksia uh, puhemies, mutta teidän, uh, teidän perusteellisen selityksenne takia kysymykseni on nyt aivan turha. Kiitoksia. Okei, okay, dziękuję bardzo. Kiitoksia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 E, zapytuję Państwa, czy ktoś jest... Haluaisin kysyä teiltä, hyvät naiset ja herrat, haluaako joku vielä äänestää? Who wants to vote yet? I'm asking you third time. Kto jeszcze chce... Kysyn kolmatta kertaa, Haluaako joku vielä äänestää? Tatorzy już zagłosowali. Ovatko ääntenlaskijat jo äänestäneet? Zamykam głosowanie. Zamykam głosowanie. Äänestys on näin päättynyt. Äänestys on päättynyt. Pyydän ääntenlaskijoita menemään R, R101 huoneeseen laskemaan ääniä. Istunto on keskeytetty. Kuulette äänimerkin silloin, kun kokous jatkuu ja tuo informaatio ilmestyy myös tänne valotauluille. Vielä tiedotan siitä, että jos joudumme äänestämään kolmatta kertaa, aloitamme noin kello seitsemän, puoli kahdeksan aikaan. Olkaa hyvät, älkää poistiko täältä parlamentista. Siis todennäköisesti äänestämme vielä kerran tänään kello seitsemän tai puoli kahdeksan maissa. Älkää siis siirtykö pois täältä Euroopan parlamentin talosta. Kiitoksia kovasti. Hyvät naiset ja herrat, istunto on keskeytetty.